parlamentti reagoi kansalaisaloitteeseen, jolla halutaan kieltää glyfosaatti ja suojella kansanterveyttä. Olemme vaatineet avoimempaa ja riippumattomampaa järjestelmää ja nyt tiedot ovat oikea-aikaisesti saatavana elintarvikeviranomaiselta. Näin voidaan valvoa autorisointia aineiden osalta, joita syömme, oli kyse sitten geenimuunnelleista organismeista tai esimerkiksi makuaineista. Uusien sääntöjen ansiosta tietojen paljastaminen riskinarvioinnin aikana johtaa siihen, että EFSA avaa ovensa kansalaisille ja tiedoille, joita se on käyttänyt päätösten pohjana. Kaikki tiedot, jotka liittyvät turvallisuusarviointeihin, paljastetaan aina kansalaisille. SNT-ryhmän tarkoitus oli estää esimerkiksi se, että kätketään epäsuotuisia tutkimuksia ja julkistetaan ainoastaan suotuisia. Me onnistuimme. Emme halua enää glyfosaattityyppisiä tapauksia EU-hun. Ei enää päätöksiä, joita tehdään suljettujen ovien takana, eikä enää uhkapeliä kansanterveydellä. Nykymaailmassa, jossa raha määrää, ainoa toivo kansalaisille on se, että meillä on kunnollinen autorisaatiojärjestelmä, joka on riittävän kestävä ulkoista painostusta ajatellen. Ryhmäni osoitti sen, että kuluttajat ja kansanterveys ovat tärkeämpiä kuin mitkään kaupalliset intressit. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Haasikamp Guesta. Kiitoksia. Vuosikymmeniä Bayer, Monsanto ja muut ovat käyttäneet hyväkseen maanviljelyjärjestelmä ja seuraamukset ovat selkeitä. Biodiversiteetti on heikentynyt, maa ja vesi on saastunut ja ihmisillä ja eläimillä on uusia terveysongelmia. Ja nyt on vaikea tuottaa enää elintarkeita ilman kemikaaleja. Meillä on ollut löysää lainsäädäntöä ja meillä on ollut pitkä konflikti EFSAn kanssa. Se on käyttänyt päätösten teossa tietoja, joita on käsitelty suljettujen ovien takana. No nyt me teemme pienen parannuksen tähän tilanteeseen, mutta emme kuitenkaan riittävästi. Eilen noin 30 tuholaismyrkkyä hyväksyttiin ilman kunnollista arviointia. Komission jäsen, milloin te aiotte noudattaa varovaisuusperiaatetta sen sijaan, että te ajattelisitte osakkeiden omistajien tilannetta pelkästään? Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Hoisling, yksi minuutti. Niin, hyvät kollegat, tämä on hyvä päivä Euroopalle, koska meillä on mahdollisuus saada takaisin luottamusta, mitä menetettiin glyfosaatin lupamenettelyssä. Ja haluan sydämesti kiittää 1,3 miljoonaa kansalaista, jotka allekirjoittivat tämän kansalaisaloitteen Pysäyttäkää glyfosaati, joka mahdollisti tämän prosessin. Nyt saamme avoimuutta tähän lupamenettelyyn, kun on kyse kemikaaleista erityisesti Euroopassa. Me tiedämme, että glyfosaatti ei ole vielä aihe, joka olisi pois asialistalla, koska glyfosaattia kritisoidaan vieläkin ja Yhdysvalloissa juuri näemme, että huolenaiheet ovat perusteltuja. Katsotaanpa, mitä tapahtuu uudessa lupamenettelyssä. Nyt olemme saavuttaneet sen, että on pääsy kaikkiin tutkimuksiin, kaikki voivat äh, lukea ne. Kaikki tutkimukset on julkaistava, myös ne, jotka eivät välttämättä ole yrityksen edun mukaisia, ja EFSA voi itse tarkistaa ne. Tämä, nämä ovat suuria edistysaskeleita ja edistysaskeleita ovat myös se, että kuluttajan suoja ja ympäristön etu menee yritysten edun edelle ja siksi olemme iloisia tästä äänestämme puolesta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Pietikäinen, olkaa hyvä. Innovaatiot tai liikesalaisuudet tai yritysten ostamat tutkimukset eivät koskaan voi mennä

EPPstä. Kiitoksia. Ensin haluaisin onnitella komission jäsen Andrew Kaitisia ja koko komissiota tästä erinomaisesta ehdotuksesta ja kollegamme Pilar Ajuuso akattavasta mietinnöstä. Hyvät kollegat, on erittäin tärkeää Euroopan unionille, että saamme takaisin kansalaisten luottamuksen ja että äh, tieteelliset tutkimukset elintarviketurvallisuuden alalla olisivat mahdollisimman avoimia, erityisesti monien kiistojen jälkeen, jotka liittyvät tiettyjen äh, tuotteiden äh, lupamenettelyihin, esimerkiksi geenimuunnellut organismit tai jotkut aktiiviset aineet, kuten neonikotinoidit tai tämä äh, tunnettu glyfosaatti. viimeisessä kolmikantaneuvotteluissa parlamentti sai aikaan tasapainon väliaikaisen sopimuksen neuvoston kanssa. Nyt on laadittu arviointiprosessi prosessi, joka on riippumaton, avoin ja osallistuva ja siinä julkaistaan internetissä kaikki EFSAn tutkimukset ja on jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta voidaan varmistaa, että julkinen etu asetetaan aina edelle. Mutta jotta tämä lainsäädäntöpuitteisto olisi erityisen menestyksekäs, olisi erittäin tärkeää ja tässä yhteydessä haluan nyt vedota enemmistöä jäsenvaltioita rohkaista asiantuntijoita liittymään näihin tieteellisiin tutkimusryhmiin, koska tällä hetkellä vain kuusi jäsenvaltiota tarjoavat kaksi kolmasosaa asiantuntijoista. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Ensin Soitru, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Edellinen kohta käsitteli elintarvikkeiden kahdenlaista laatua. Tässä me puhumme elintarviketurvallisuudesta ja se on lähes yhtä tärkeää kuin elintarvikkeiden kaksilaatuisuus. Meillä, meillä on kyse lupamenettelyistä, joiden pitäisi perustua tieteellisiin selkeisiin lausuntoisiin. Tämän uuden asetuksen pitäisi olla kompromissi, joka vahvistaa avoimuutta riskinarvioinnissa, jonka EFSA toteuttaa. Samanaikaisesti tämä teksti ei saisi uhata eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä tarvitsemme vahvistettua avoimuutta, jotta voimme ennakoida tietoa ja väärinlaista tuijotoja. Ja meillä pitää olla erittäin kattava elintarviketurvallisuus. Meidän pitää myös olla, meidän pitää myös kunnioittaa kaupallisia mm, salaisuuksia. EFSA, EFSA tällä hetkellä harjoittaa valvontaa, joka on varmasti tehokasta. Kiitos, Mari. Kiitoksia, puhemies. Elintarvikeketjun riskinarviointi on tärkeä kysymys, koska on suuria riskejä kansanterveydelle. Ja meidän täytyy tässä asiassa olla päättäviä. Tärkeintä on se, että meillä on merkintöjä, jotta voidaan tietää, mitä elintarvikkeissa on. Ja sitten tuonti kolmansista maista, se on tärkeä asia, Katainen, koska se ei täytä ehtoja. Esimerkiksi Turkissa viljellään tomaatteja ja muita tuotteita, ja siellä käytetään aineita, jotka eivät ole sallittuja Euroopan unionissa. Ja sitten tällaisia tuotteita, joita on tuotettu muualla, niitä esitetään kreikkalaisena, ja tämähän on kiellettyä. Esimerkiksi maito, jota on tuotu Albaniasta, sitä kutsutaan kreikkalaiseksi maidoksi, ja sitten Skopiasta tuotua lihaa kutsutaan kreikkalaiseksi lihaksi. Ja tämä on tärkeä asia, kun ajatellaan kuluttajien suojelua ja meidän täytyy torjua myöskin elintarvikepetoksia. Ja samaan aikaan meidän tulee suojella myöskin verotuloja ja siitä, että meillä on tulleja. Meillä oli glyfosaattiskandaali ja nyt tarvitaan päättäväisiä toimia EU-ssa. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, tämä ehdotus vastaa kansalaisaloitetta glyfosaattia vastaan. Myöskin se liittyy Monsanto-papereihin, joissa paljastui, miten nämä joidenkin yritysten tekemät tutkimukset toteutettiin – ja nehän edelsivät lupamenettelyssä tehtyjä päätöksiä. Komissio halustaa, haluaa vahvistaa avoimuutta ja olla objektiivinen ja myös tutkimusten riippumattomuutta, joita EFSA käyttää lupamenettelyjä harkitessaan. On pakko myöntää, että lopputeksti on huomattava parannus nykytilanteeseen, koska riskinarviointi ja riskinhallinnan pitää olla avoimempaa. EFTA EFSA harjoittaa pysyvää valvontaa myös tieteellisten tutkimusten suhteen, joita julkaistaan valmistajien pyynnöstä. Asetuksessa on myös sanktioita niitä valmistajia kohtaan, jos heidän käyttäytymismallinsa ei ole avointa. Tämä on erittäin tärkeä vaihe, jotta saamme suuren yleisön luottamuksen takaisin. Kiitoksia. Ja sitten varapuheenjohtaja Katainen komission puolesta, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää tästä erinomaisesta keskustelusta, hyvin eläväinen ja hyvä keskustelu. Lopuksi haluaisin vain vielä kerran sanoa, että tämä väliaikainen sopimus, kiitos yhteislainsäätäjien, vahvistaa ja legitimisoi eh, sitä tärkeää roolia, joka Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisella on. Ja se on eh, merkittävää, koska meidän kansalaisemme haluavat luottaa viranomaisiin he haluavat soveltaa, e-, e EFSA on aina halunnut soveltaa varovaisuusperiaatetta ja tämä on tärkeä tieto kansalaisillemme, koska jos me emme voi luottaa viranomaisiin, niin sitten voimme aina käydä kauppaa totuudella poliittisesti, mikä ei ole hyväksi kenellekään. Tämä väliaikainen sopimus tulee myös lisäämään avoimuutta ja vahvistamaan kuluttajien luottamusta, joten haluan todella kiittää teitä hyvästä työstä ja päättäväisyydestänne tässä asiassa. Haluaisin myös mainita tai vastata joihinkin kommentteihin, jotka liittyvät tuotteisiin, joita myydään markkinoillamme. Kaikki tuotteet, joita myydään Euroopan sisämarkkinoilla, niiden täytyy vastata Euroopan elintarviketurvallisuuskriteerejä, ihan sama mistä ne tulevat. Tämä on toinen asia, joka on kuluttajillemme erityisen tärkeää. Se, että Eurooppa on turvallisin markkina-alue ja meidän sääntömme ja standardimme koskevat myös tuotteita, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta. Vielä kerran kiitoksia kovasti sitoutumisestanne tähän erittäin tärkeään asiaan. President. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Ja nyt sitten annamme puheenvuoron vielä esittelijälle kaksi minuuttia. Pilar, ole hyvä. Ja onnittelut vielä. Muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puhemies. Minä haluan vain kiittää kaikkia, jotka käyttivät puheenvuoron. Vaarioesittelyitä kiitos paljon komission jäsenelle Kataiselle. Aivan erityisesti haluan kiittää komissiota. Komission eh, haluan kiittää myös Romanian puheenjohtajakauden esi- eh, ihmisiä, myös Rova Sommeria, joka on ollut mukana tekemässä tätä mietintöä. Me olemme tehneet kovaa työtä neuvottelujen aikana. Me olemme päässeet sopuun, joka on ihan tyydyttävä ja järjellinen. Toimielimet ovat tehneet kovasti töitä viimeisten kuukauden aikana. Tämä on tehty ennätysajassa ja on tärkeää muistaa myös, että se työ, mikä on tehty meidän virkamiestemme toimesta, minä haluan myös kiittää tässä julkisesti myös kaikkia heitä. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava mietintö on lääkkeiden lisäsuojatodistus. Esittelijä on De Grandes Pascual. Ja annan esittelijälle neljä minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señora Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia, että olette paikalla, komission varapuheenjohtaja. Kun aloin tehdä mietintöä, se vaikutti mahdottomalta. Tuntui, että tämän alan politiikka on sellaista, johon ei voi puuttua, mutta nyt kun on ollut kolmikantaneuvotteluita ja tiukat neuvottelut ja olemme saaneet aikaan tasapainoinen, tasapainoisen sopimuksen 14. helmikuuta. Me saimme tämän työn aikaan ennätysajassa. Jäsenvaltiot hyväksyivät tämän nopeasti ja tämä vahvistettiin vielä oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja nyt tästä puhutaan sitten Euroopan parlamentin täysistunnossa. Lisäsuojatodistus luotiin, jotta voitaisiin edistää eurooppalaista tutkimusta, kun ajatellaan patentteja ja uusia hoitokeinoja, niin niihin tarvitaan sääntelyä, tutkimusta – ja tämän todistuksen avulla patentti pystyttiin osittain pelastamaan, mutta markkinat ovat kehittyneet ja rinnakkaislääkkeet kaikkialla Euroopassa ovat nyt yleisiä. Patentin aikana ja tämän lisäajan aikana ei voitu tuottaa eikä varastoida näitä suojeltuja tuotteita edes silloin, kun ne oli tarkoitus viedä kolmansiin maihin. Kolmansissa maissa, joissa tällaista aikaa ei ole, niin, niin, sitä voi, niin näitä tuotteita voidaan viedä. Rinnakkaislääkkeiden tuottajat EUn ulkopuolella ovat saaneet kilpailuedun ja verrattuna eurooppalaisiin tuotteisiin. Innovatiivinen ala Euroopassa on tärkeä ja kun puhutaan Euroopan strategiasta, meidän täytyy puolustaa tietoon pohjautuvaa taloutta. Tällä alalla tuotetaan 35 miljardia euroa vuosittain ja me tuotamme tuhansia erilaisia lääkkeitä vuosittain. Kun ajatellaan tekijä- ja teollisoikeuksia, niin järjestelmä toimii, jotta voimme luoda uusia, parempia hoitokeinoja eurooppalaisille potilaille. Rinnakkaislääkkeillä on tärkeä rooli, kun ajatellaan vientiä Euroopasta, ja se on yksi Euroopan viennin vahvimpia pilareita ja tällä tavalla voidaan vahvistaa Euroopan taloutta. Tämä todistus johtaa siihen, että voidaan luoda yhtäläiset kilpailumahdollisuudet EUn ja muun maailman välille. Rinnakkaislääkkeiden tuottajat EUssa voivat nyt viedä näitä tuotteita kolmansiin maihin, jossa patenttisuoja ei enää ole voimassa tai jos on rauennut. Tämä asetus mahdollistaa myöskin sen, että lääkkeiden valmistajat EU:ssa voivat varastoida näitä lääkkeitä siellä, missä niitä on tuotettu. Ja sitten, sitten kun patenttisuoja on rauennut, niin sitten voidaan kilpailla tehokkaasti EU:ssa välittömästi, kun suoja on rauennut. Meillä on turvalausekkeita mukana, jotta ei heikennetä innovaatiota tai tekijänoikeuksia. Rinnakkaislääkkeiden tuottajat julkistavat tietoja CPCn osalta, jotta voidaan varmistaa, että sääntöjä noudatetaan. Ja ilmoituskauden aikana voidaan taata järjestelmän läpinäkyvyys ja lisätä Euroopan markkinoiden kilpailukykyä, mutta tällä tavalla myöskin ylläpidetään luottamusta arkaluontoisten tietojen osalta. Tämä on erittäin hyvä uutinen Euroopan taloudelle ja vuonna 2025 tuotanto tulee nousemaan miljardeilla euroilla. Ja tällä tavalla luodaan myöskin kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja EU-hun ja näin säästetään myöskin lääkekustannuksissa. Tämän mietinnön laatiminen ei ollut helppoa. Me kaikki olemme ponnistelleet, olemme yrittäneet ymmärtää erilaisia kantoja, kunnes löysimme sitten konsensuksen. Ja haluaisin todellakin kiittää vai varjoesittelijöitä ja avustajamme, jotka ovat tehneet kovasti työtä, erityisesti avustajan Mercedes, joka on hyvin intensiivisesti tehnyt työtä. Kiitos Valtille Romanialle siitä, että se on käsitellyt näin vakavasti tätä tärkeää aihetta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten komission varapuheenjohtaja Katainen, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, tämä ää, äh, oli erittäin tärkeä elementti komission äh, sisämarkkinastrategiaa. Tämä asetus on myös merkittävä äh, parlamentille – se, että se mainittiin Lara Komin mietinnössä 2016 sisämarkkinastrategia. Myönteinen äänestys huomenna lähettää selvän viestin äh, unionin kansalaisille ja liike-elämälle selvä viesti äh, vahvasta äh, teollisia tekijänoikeuksien suojasta ja myönteinen viesti siitä, että saadaan ähm, edullisia lääkkeitä kansalaisille. Että toimimme kansalaisten edun puolesta on tärkeää. Se on myös tärkeää, jos ajatellaan Eurooppa-vaaleja ensi kuussa. Siksi komissio on erittäin tyytyväinen menestyksekäiden neuvottelujen ja tuloksen kanssa. Parlamentti ja Romanian valtio tekivät erinomaista työtä. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, tämä ei ole ollut mikään helppo asia vain päinvastoin. Siksipä haluaisin kiittää esittelijää de Grandes Pascalia hänen väsymättömästä työstään vaikeissa poliittisissa olosuhteissa ja tiukan aikataulun paineessa. Haluaisin myös mainitella äh, herra Völkenin ja Rova Sanchezin, jotka tekivät lausunnot, ja useammat äh, varjoesittelijät panoksenne kautta olette eh, saaneet aikaan taloudellisesti hyödyllisen poikkeuksen ja eh, tasapainoisen oikeudellisen tekstin. Tämä eh, teksti, josta sovitte neuvoston kanssa, mahdollistaa sen, että eu yritykset voivat osallistua ja olla johtajia nousevissa rinnakkaisia biosimilaarilääkkeiden markkinoilla tasa-arvoisella asemassa toimijoiden kanssa, jotka ovat EUn ulkopuolella. Tämä voi luoda 25 äh, 000 uutta työpaikkaa äh, lääketeollisuuteen Euroopassa tulevina vuosina ja tämä vahvistaa EUn äh, asemaa lääketeollisuuden tutkimuksessa ja kehityksessä. Nyt sanon muutaman sanan tämän asetuksen pääelementeistä, joista huomenna äänestetään. Ensinnäkin varastoinnista. Tämä on vaikea kysymys parlamentilla. Kiitän siitä joustavuudesta, jota neuvosto osoitti ja myöskin komissio siinä, että se hyväksyi tämän lisäyksen. Varastointi mahdollistetaan tämän lisätodistuksen viimeisen kuuden kuukauden aikana, jotta varmistetaan, että äh, ensimmäisestä päivästä lähtien rinnakkaisia biosimilaarilankkeita voidaan tuoda sen jälkeen, kun lisäsuojatodistus on rauennut. Äh, tämän äh, lisäksi viiden vuoden välein arvio tarkastelee sitä, ovatko nämä varastointimääräykset riittävät. Sitten arvioin, tilauseke 21a-artiklassa. Siinä komissio voi katsoa, onko tämä kuuden kuukauden varastointi riittävä, jotta voidaan saavuttaa mm, tavoitteet. Toiseksi sitten voimaanastumispäivä. Kaikki kolme toimielintä osoittivat joustavuutta. Tämä poikkeus astuu nyt sitten voimaan ensimmäinen heinäkuuta 2022 viimeistään. Tämä päivämäärä ottaa huomioon sen, että tämän täytyy olla sekä oikeudellisesti sitova että taloudellisesti hyödyllinen. Kuitenkaan tällä ei ole mitään taantuvaa vaikutusta jo olemassa oleviin oikeuksiin. Mm, Lisäsuojatuoistuksen haltijat eivät, tämä ei vaikuta sitä, koska markkinoiden eksklusiivisuus pysyy voimassa. Lisäksi meillä on siirtymäkauden vaihe, jossa otetaan huomioon oikeuksien haltijoiden legitiimit odotukset. Kolmanneksi turvalausekkeet. Viimeisin kompromissi on avoin ja vahva poikkeuksiin lisätään oikeasuhtaiset turvalausekkeet. Nämä tulevat näiden uusien lääkesääntöjen päälle, jotka astuivat voimaan äh, helmikuussa 2019. Samanaikaisesti asetus äh, huomioi sen, että tietyt kaupallisesti arkaluontoiset tiedot saadaan pitää salaisena. Ja siinä on tietoja, joilla voidaan edistää tervettä kilpailua sekä EU-ssa että EUn ulkopuolella koska tämä pitkällä aikavälillä takaa alhaiset hinnat potilaille. Olette mielestäni saaneet aikaan hyvän kompromissin. Se kuvastaa hyvää tasapainoa eri poliittisten näkemysten välillä ja myöskin eturyhmien erilaisten etujen välillä, jotka joskus kilpailevat keskenään. Toivottavasti parlamentti hyväksyy tämän kompromissin. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Völken ympäristövaliokunnasta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja muita kollegoita, varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Tämä oli aikataulun osalta hyvin haastavaa työtä. No mitä olemme sitten saaneet aikaan tällä mietinnöllä? No, tällä mietinnöllä varmistetaan se, että eurooppalaiset potilaat saavat paremmin ja edullisempia lääkkeitä. Parlamentti on vihdoinkin siis täyttänyt tehtävänsä. Ja tällä tavalla Euroopassa rinnakkaislääkkeitä voidaan valmistaa. Tällä hetkellähän niitä ei voida valmistaa EU:ssa, koska oikeudelliset puitteet ovat sitä vastaan. Tällä tavalla parannetaan potilaiden turvallisuutta Meillähän oli, on ollut epäpuhtaita lääkkeitä Euroopassa. Ja jos voimme tuottaa lääkkeitä Euroopassa, niin sitten voimme valvoa myöskin laatua paremmin ja voimme myöskin varmistaa sen, että lääkkeet eivät pääse loppumaan. Tämä on todellinen askel eteenpäin ja tärkein osa tässä asetuksessa oli kuitenkin tämä varastointikysymys. Eli sen jälkeen, kun tämä sertifikaatti on rauennut. Ja suuri osa parlamentista ja komissiokin on tehnyt hyvin paljon sen eteen, jotta tällaista varastointia ei tulisi. Komissio on teettänyt vaikutusten arvioinnin, jossa on todettu, että suurin hyöty tällaisessa varastoinnissa on, eli meillä on pitkään kiistelty siitä, mikä olisi parasta potilaiden kannalta. Ja nyt meillä on tämä kuuden kuukauden varastointi. Tämä on ensimmäinen hyvä askel. Ja sitten meillä on tarkastelulauseke, eli jonkin ajan kuluttua voidaan katsoa, onko tämä riittävää. Ja toivon mukaan sen jälkeen sitten pystymme varmistamaan sen, että kaikki potilaat saavat hyviä lääkkeitä. Ja haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia, jotka tekevät työtä kovassa aikataulupaineessa. Kiitoksia. Seuraavaksi Zlotowski. Puolitoista minuutti, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos komission edustaja. Minäkin kiitän teitä. Tämä asetus on niistä esimerkkeistä, jossa eurooppalaisen oikeuden pitää olla selkeä sanoista. Tämä pätee myös puolalaisiin yrityksiin. Hyvin harvoissa esityksissä parlamentissa saadaan enemmistö taakse. Onneksi tässä tapauksessa oli erilainen tilanne. Me saimme neuvoteltua komissiona neuvoston kanssa hyvän tekstin, joka avaa laajoja mahdollisuuksia rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajille. Tämä on hyvä uutinen myös potilaille jotka voivat näin ollen saada nykyaikaisia lääkkeitä kohtuuhinnoilla. Myös muitakin lääketieteellisiä farmaseuttisia tuotteita kohtuullisilla hinnoilla. Se on suunnattoman hieno mahdollisuus, jotta voimme parantaa sektoria taloudellisesti, joka on erittäin tärkeää, ja me tuemme tätä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Viring, yksi minu- puolitoista minuuttia Aldesta, olkaa hyvä. In this speech, Zoe will... Haluaisin nyt korostaa sitä, että tämmöllä toiminnalla on erittäin myönteisiä vaikutuksia potilaille ja lääkealalle. Lansaroissa meidän täytyy potilaat ottaa ytiön ja itsekin olen selvinnyt syövästä, joten tämä on erittäin tärkeä kysymys minullekin. No, sitten on näitä uusia toimia ja tällä tavalla meidän sitten täytyy katsoa, miten tulevaisuudessa voidaan toimia. Ne, jotka saavat patentteja lääketieteen alalla, niin sehän on tulosta vuosien työstä. Ja tätä kautta sitten markkinoille saadaan uusia lääkkeitä. Puhun tästä nyt korvauksista. Aikahan me puhuttiin vakuutuksista. Yritykset joutuvat investoimaan valtavia summia uusiin lääkkeisiin. Esimerkiksi uudet antibiootit. Ain, vain yksi 10 000 molekyylistä johtaa uuteen lääkkeeseen. Ja nämä 9999 muuta molekyyliä, niin nekin täytyy kuitenkin tutkia ja niitä pitää kehittää. Jotta voimme suojella innovaatiota, jota niin kovasti tarvitaan, jotta voidaan tarjota uusia lääkkeitä potilaille, meidän täytyy hyvin varovasti toimia patenttien ja teollisuus- ja tekijänoikeuksien osalta. Meidän ei pidä olla nyt soketa sen suhteen, millaisia seuraamuksia tällä saattaa olla lääkealalle. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Konečna. Pani předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Kiitos. Biologicky podobných léčiv. Kiitos puhemies. Kun puhutaan rinnakkais- ja biosimilääkkeistä, niin tällä hetkellä emme voi tuottaa lääkkeitä, että voisimme viedä niitä kolmansiin maihin, jossa tuotteiden suoja on jo vanhentunut. Tässä on kyse paljon työllisyydestä ja rahasta, on myös kyse innovaatiosta. Envivaliokunnassa me olemme ponnistelleet löytääksemme tasapainon näiden elementtien välillä. Kuten voidaan olettaa, toimielinten välinen neuvottelutulos on tyydyttävä. Minä näen tässä tekstissä ainakin sen, milloin tämä teksti astuu voimaan, jotta kansalainen saisi voisi hyötyä tästä uudesta asetuksesta kansanterveyden tiimoilta. Tämä pitää astua voimaan mahdollisimman nopeasti, mutta ainakin tämä globaalisti katsottuna meidän näkemyksemme on se, että tämän pitäisi parantua pikkuhiljaa. Minä olen valmis tukemaan tätä tulosta. Kiitos. Thank you, chair. Kiitos puhemies ja hyvät komission jäsenet. Tämä on minun viimeinen puheeni Euroopan parlamentissa. Olen ylpeä, että se on asiassa, jos Euroopan parlamentti on vastustanut niin kutsuttua teollisen tekijänoikeusteollisuutta, joka on usein asettanut voitot lääkkeitä vastaan. Lääkkeiden saanti on kuitenkin ihmisoikeus. Usein sellaisten lääkkeiden ne patenttia pidetään, joten patentti on ollut jo pitkä. Tämä mahdollistaa ainakin gen, rinnakkaislääkkeiden valmistamisen silloin, kun ne ovat jo laillisesti käytössä. Ja sitten arviointilausekkeella katsotaan, onko tämä kuuden kuukauden varastointi riittävän pitkä, jotta julkisen terveyden tavoite saavutetaan, vai pitääkö meidän kyseenalaistaa tämä sääntö ylipäätänsä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi Bushoi, Petere ja Marias. Ensin Bushoi, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Tämä on erittäin tärkeää meille, että tämän asetuksen myötä voimme parantaa rinnakkais- ja biosimilaarilääkeitä valmiin Euroopassa. Ja ne ovat suojattuja niiden käyttöajan ajan. Niitä myös voidaan vielä kolmansiin maihin odottaessa ne voi, ja ne voidaan varastoida myös, jos sen jälkeen kun niitä tuodaan EU-alueelle. Tämä toimenpiteen myötä voimme myös antaa valmistailuilla kilpailukykyisiä kolmansilla mailla, koska siellä ei ollut mahdollisuutta aikaisemmin tämän kaltaiseen tilanteeseen ja myös kansalaiset voivat ostaa kohtuuhintaisia lääkkeitä, joissa keskeiset lääkkeet ovat olleet erittäin korkeita kalliita. Haluaisin lopuksi kiittää esittelijä Luis de Grandes Pasqualia loistavasti tehdystä työstä. Thank you very much. Nagyon köszönjük. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Marja Sokaha. Kiitos puhemies. Me emme saa unohtaa, että tämä perustavanlaatuinen kysymys, josta me keskustelemme ja johon meidän on keskityttävä, on kansanterveys. Ja sitten toiseksi tietenkin potilaiden edut. Kyse on siitä, voivatko potilaat saada edullisesti lääkkeitä. Äh, sitten kun on kyse patenteista tai kilpailukyvyn äh, ohjaamisesta, lääketeollisuuden kilpailukyvystä, kaikkien näiden täytyy palvella näitä edellisiä tavoitteita. Emme saa mennä toiseen ääripäähän, emme saa saada niin kalliita lääkkeitä, etteivät sairaat voi niitä maksaa, koska Euroopan unionin lääketeollisuudella on kaikenlaisia keinoja hintojen nostamiseksi. Ajatellaanpa vaikka Novartiskandaalia, joka tuli esiin Kreikassa. Meidän on ihan loppuun asti tutkittava tämä ja vastuulliset on löydettävä lääketeollisuudessa. Siksipä, hyvä komission jäsen Katainen, teidän täytyy olla myös varovainen, mitä tulee lääkkeiden varastointiin. Ei saa olla niin, että monikansalliset yritykset vievät ensin lääkkeen Euroopan unionista pois ja sitten tuovat sen takaisin unioniin, jos haluamme kilpailukykyistä eh, teollisuutta ja samalla varmistaa potilaiden suojan. Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeinen puhe. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, komission varapuheenjohtaja. Haluaisin onnitella De Grandesia hyvästä työstä. Pidän hyvänä tarkistusta, joka liittyy tähän lisäsuojatodistukseen. Tällä tavalla Eurooppaan saadaan uusia lääkkeitä ja meillä on sitten yhtäläiset toimintamahdollisuudet, kun ajatellaan rinnakkaislääkkeiden tuottajia Euroopassa. Ja sitten niitä, joiden päämaja on jossain muualla. Tällä tavalla on mahdollistettu myöskin vienti kolmansiin maihin – ja olemme tehneet helpommaksi päästä Euroopan markkinaille päivä sen jälkeen, kun sertifikaatti on rauennut. Viime vuosina kustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti ja meidän täytyy varmistaa, että markkinoille saadaan nopeammin lääkkeitä. Eli tämä tarkoittaa, että potilaat saavat nopeammin halvempia lääkkeitä. Ja tämäkin osoittaa taas, että EU toimii ja että se välittää potilaista. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten keskustelun lopuksi vielä komission varapuheenjohtaja Katainen, olkaa hyvä. Madam Chair, very... Hyvä puhemies, ihan lyhyesti haluan kiittää teitä tästä hyvästä keskustelusta ja jälleen kerran kiittää ja onnitella esittelijää erinomaista työtä. Tämä on ollut poliittisesti hyvin vaikea asia, mutta ratkaisu on todellinen osoitus pragmatismista, hyvin käytännönläheinen ratkaisu, joka mahdollistaa sen, että EU-ssa olevat rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden tuottajat ovat e, samanarvoisia e, samassa kilpailuasemassa muiden tuottajien kanssa ja samanaikaisesti patenttisuoja kattaa kaikki e, innovoijat Tämä on hyvin yksinkertainen kuvaus tästä ratkaisusta, tästä kompromissista. Osoitamme innovoiville eh, yrityksille, että tämä eh, manner kannattaa innovointeja. Haluamme suojella innovointeja ja, ja samalla olemme luoneet tasa-arvoisen pelikentän niille, jotka tuottavat rinnakkaisia biosimilaarilääkkeitä. Erittäin hyvä päätös potilaillemme, kuluttajillemme ja myös erittäin hyvä päätös tuottajille, teollisuudelle ja innovoille. Kiitoksia yhteistyöstä. Kiitoksia tästä työstä. Ja nyt antaisin puheenvuoron sitten esittelijälle vielä keskustelun päätteeksi. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Kiitos paljon komission jäsenelle. Kiitos kohteliaista sanoista teidän kurinalaisuudesta. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä. Tämän työn aikana minä olen tuntenut joskus olevani yksin koska varjoesittelijät ovat olleet, en ole ollut yksin, koska varjoesittelijät ovat olleet hyvin tehokkaita. Tasapaino on todellisuutta. Joskus parlamentti tarvitsee konsensusta. Me teemme pienempiarvoisia sopimuksia vain säilyttääksemme sopimukset. Tämä on vanha sataru, että joskus paljon melua tyhjästä. Mutta nyt tilanne ei ole tämä. Tämä on kurinalainen, vakavasti otettava tulos. Siinä on hyvä tasapaino innovoiva, kun puhutaan rinnakkaisilmiöisiin lääkärivalmistajista. Se on, tämä menestys on, on ollut, tämä on ollut menestys monille, kaikille eurooppalaisille se on ollut hyödyllinen. Tämä, tämä on erittäin tehokas asetus, jos, ja tämä on riittävä kattava asetus. Me olemme, me voimme, onko sitä mahdollisuus myös joskus täydentää ratifioida. Minä luulen, että tässä olemme päässeet tavoitteisiin käydä lopulla. Minä lähden pois. En tule takaisin. On ollut suuri kunnia tehdä työtä kanssanne. Kiitoksia. De Pascual Grandes, kiitoksia tästä keskustelusta. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Kiitoksia työstänne ja tervetuloa Jurova. Ja kiitoksia komission sen Katainen ja hyvää yötä. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla neuvoston ja komission julkilausumat Julian Assangeen mahdollinen karkotus. Eli tervetuloa Giot, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet, Rova Jurova, kiitos tästä mahdollisuudesta puhua Julian Assangein mahdollisesta karkotuksesta. Me kaikki tiedämme, että väärinkäytösten paljastajat ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnille ja siitä syystä he ansaitsevat oikeudellista suojaa. Ja tiedän, että keskustelitte tästä eilen, kun oli keskustelu väärinkäytösten paljastajien direktiivistä. Me olemme kaikki seuranneet viimeisimpiä kehityssuuntauksia herra Assangein tapauksessa. Herra Assange pakeni Ecuadorin lähetystöön Lontoon Lontoossa 2012, jotta häntä ei vietäisi Ruotsiin, jossa häntä syytettiin raiskauksesta, häirinnästä eh, ja muusta. Hän sanoi, että hänen eh, eh, haki pakolaistatusta, koska hän pelkäsi, että hänet karkotettaisiin Yhdysvaltoihin, koska hän oli julkaistanut tuhansia äh, salaisia asiakirjoja Yhdysvalloissa. Äh, kuten tiedätte, äh, Assange pidätti nyt ähm, Iso-Britannian poliisi ja Westminsterin tuomioistuin äh, totesi hänet äh, syylliseksi. Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi äh, Assangea syytetään Yhdysvalloissa ja Ruotsin oikeuslaitos on sanonut, että että ehkäpä nämä tutkimukset häntä vastaan aloitetaan uudelleen. Neuvosto e, ei ole vielä keskustellut e, Assangein karkotuksesta, mahdollisesta karkotuksesta, ja sillä ei ole kantaa. Karkotukset ovat ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltuuden alaisia. Siksipä e, nyt asia on yhdistyneen kuningaskunnan oikeuslaitoksen ja sisäministerin käsissä. Mutta haluaisin korostaa vielä sitä, että neuvostolle väärinkäytösten paljastajien suoja on erittäin tärkeää. Viimeisen kuukauden aikana parlamentti ja neuvosto ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että saadaan aikaan yhteisymmärrys direktiivistä, joka koski väärinkäytösten paljastajia ennen tämän kauden päättymistä. Tämä tavoite saavutettiin ja tämä täysistunto äänesti tänään tekstistä, josta yhteislainsäätäjät sopivat. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Jurova komissiosta. Euroopan parlamentti pyysi, että komissio tekee julkilausuman Julian Assangein mahdollisesta karkotuksesta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Voimme kertoa, että luovuttaminen Britannian ja Yhdysvaltojen välillä on kahdenvälinen sopimus, eli kirje ei mahdollista sitä, että luovutus tapahtuu silloin, kun on syytä uskoa, että se saattaa johtaa kuolemantuomion toteuttamiseen. Lisäksi tuomioistuin on päättänyt, että jäsenvaltio ei saa luovuttaa henkilöä, jos on riski siitä, että epäillyn perusoikeudet ovat vaarassa. Jos Ruotsi antaa uuden pidätysmääräyksen sen jälkeen, joka oli kumottu vuonna 2017. Ja Britti tuomioistuin sitten katsoo, onko tämä pidätysmääräys tärkeämpi kuin Yhdysvaltojen luovutuspyyntö. Mitään selkeitä EU-sääntöjä ei näissä asioissa ole, mutta meidän täytyy ottaa huomioon joukko erinäisiä seikkoja. Täytyy sanoa, että komissiolla ei ole kompetenssia puuttua oikeusmenettelyihin, jotka ovat vireillä jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Me luotamme brittituomioistuimen kykyyn tehdä oikea päätös. Heillähän on käytössään kaikki tarvittavat todisteet. Kiitos. Kiitoksia. Ja ensimmäinen puhuja kansanpuolueesta, Spichel, olkaa hyvä. Ja slova pani eh, komissařky. Kiitos, rouva puhemies. Minä haluaisin vahvistaa komission sanoja. ymmärrä miksi me keskustelemme tästä asiasta Euroopan parlamentissa. On kyse konkreettisesta karkotustapauksesta ja, ja siitähän päättävät kansainväliset sopimukset ja brittiläinen oikeusjärjestelmä, Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmä, joka pyytää tätä karkotusta. Nämä kaksi valtiota ovat oikeusvaltiota. Ei tässä nyt ole mitään epäilystä, etteikö oikeusmenettely olisi ihan asianmukainen, jossa noudatetaan oikeusvaltion periaatteita politiikkoina. Me voimme tietenkin ajatella mitä haluamme, mutta ja me Voimme olla yhtä mieltä tai eri mieltä. Herra Assangen kanssa minä en ole samaa mieltä. Sananvapaudellakin on rajansa. Ei voi uhata kansallista turvallisuutta. Esimerkiksi kun on kyse sotilassalaisuuksista, sotilaat taistelevat kansainvälistä terrorismia vastaan, ja se on vain minun näkemykseni, mutta oikeusjärjestelmä tulee päättämään Assangein tapauksesta. Euroopan komissio on poliittinen viranomainen, ei sillä ole toimivaltuuksia puuttua asioiden kulkuun tai sanoa jotakin jonkun valtion oikeusjärjestelmästä se kuuluu brittiläisen oikeusjärjestelmään tehdä päätös, on, ovatko syyt riittäviä arkotuspäätöksen tekemiseen. Jos näin, niin silloin Assange karkotetaan Yhdysvaltoihin. Minä luotan näiden kummankin maan oikeusjärjestelmään. Tässä on kyse rikkomuksesta kuitenkin. Kiitoksia. Ja sitten SND-ryhmästä Gomes, kaksi minuuttia olkaa hyvä. Niin, Julian Assangein karkoitus Yhdysvaltoihin on estettävä. Vain näin voimme varmistaa sen, että Eurooppa puolustaa niitä, jotka edistävät avoimuutta ja totuutta Trumpin hallinnon äh, kaltaisessa hallinnossa Assangea ei koskaan tuomittaisi riippumatta loputtomasti, vaan äh, tapaus välineellistettäisiin, näin sanovat esimerkiksi äh, Amnesty International, Assange saatettaisiin jopa tuomita korkeampaan mahdolliseen rangaistukseen, ja tämä saattaisi johtaa vankilarangaistukseen. Hän on äh, mahdollistanut tiedonsaani Irakista, Afganistanista, äh, Guantanamon äh, tilasta. Äh, hän julkaisi tietoa rikollisuudesta Yhdysvalloissa ja myöskin rikollisista toimista Euroopan unionissa. Oli listoja Seijaan salakuuntelusta kaikki tämä julkaistiin Wikileaksissa. Tällä tavoin se tuli julkisuuteen. Julian Assangein täytyy tietenkin reagoida syytöksiin, joita häntä vastaan on nostettu Ruotsin oikeuslaitoksessa, joka on taattu riippumattomuudestaan. Samalla meidän on varmistettava, että ettei hyväksytä tätä luovutusmääräystä äh, Yhdysvaltoihin. Ei ole kyse siitä, että Assange saisi pakolaistatuksen, ei ole kyse myöskään siitä, että äh, näytettäisiin, kuinka Putin puuttuu eurooppalaisiin vaaleihin, mutta on eurooppalaisia tuomioistuimia, joiden velvollisuus on tuomita Julian Assange niiden sääntöjen mukaan, joista mekin olemme päättäneet, äh, jotta voisimme suojella Assangea ja puolustaa eurooppalaisia perusoikeuksia äh, menettelyissä, jotka koskevat kaikkea, jotka puolustavat äh, totuutta, kaikkea kaikkea sitä rikollisuutta vastaan, jota Julian Assange ansaitsee tämän. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin Pospisilta? Teillä Pospisil, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä kollega. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla puhettanne minä olen entinen oikeusministeri, kysynkin teiltä nyt, miten parlamentti voi puuttua konkreettisen Määräykseen. Teillä voi olla konkreettinen mielipide, mutta tässä on kyse karkotusmenettelystä. Me olemme poliitikkoja, emme voi lähteä lainausmerkeissä suojelemaan tätä tapausta jotakin henkilöä ja lähteä puuttumaan johonkin karkotusprosessiin. Miten te puolustatte näkemyksiänne? Niin. And we know that no European country should extradite. Me tiedämme, että ketään eurooppalaista ei saa karkottaa maahan, jossa on kuolemanrangaistus, ja näin on Yhdysvalloissa. Olen pahoillani. Ja jos Assange karkotetaan Yhdysvaltoihin, hän saatetaan syyttää niin, että vaarana on kuolemanrangaistus. Tämä on oikein hyvä poliittinen syy sillä, miksi ei saataisi karkottaa minkään tuomioistuimen toimesta Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin. Kiitos. Ja sitten Urban Crespo. Yksi minuutti, olkaa Kiitoksia, puhemies. Tämä nyt on ollut synkä hetki, kun ajatellaan tiedon vapautta. Tämä koskettaa meitä kaikkia. Tiedot, joita on julkistettu Assangein ja Wikileaksin ansiosta, on mahdollistanut sen, että on paljastettu sotarikoksia ja useita ihmisoikeusrikkomuksia. Työryhmässä katsottiin, että Assangein pidätys oli pidätön ja myöskin YK erityisesittelijä puhui, kuinka vaarallista olisi luovuttaa Assange Yhdysvaltoihin. Tänään parlamentissa hyväksyttiin direktiivi, jolla suojellaan väärinkäytösten paljastajia, kuten Julian Assangea. Meidän täytyy noudattaa sitä. Assangein luovutus lähettäisi hyvin vaarallisen viestin. Ne, jotka yrittävät torjua korruptiota tai yrittävät torjua väärinkäytöksiä, saavat maksaa sitä kalliisti. Jos Assange luovutetaan Yhdysvaltoihin, silloin luovumme tärkeästä osasta demokratiaamme. Luovumme tiedosta saada, luovumme oikeudesta saada tietoa, emmekä voi sallia sitä. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Eva Jolie vihreistä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Assangein mahdollinen karkotus Wikileaksin perustajana – jos hänet karkotetaan Yhdysvaltoihin, ei ole kyse vain yhden ihmisen, yhden miehen kohtalosta. Silloin me luonnostelemme meidän demokratian tulevaisuutta. Meidän pitää ko- kuuluvalla äänellä puolustaa ilmaisuvapautta ja voi muuttaa. Tässähän on kyse siitä. Assad julkaisi tietoja, jotka häiritsevät nimenomaan sotarikoksista, joita Yhdys- joihin Yhdysvallat syyllistyi. Sen sijaan, että ne olisivat tehneet selkoa rikoksistaan, hallitus halusi pitää suunsa kiinni ja sulkea suut myös muilta. Me haluamme pitää kiinni avoimesta demokratiasta, joka on vastuullista. Assange on ollut rohkea ja siltä nyt tässä lähdetään tuomimaan. Jos me hyväksymme, että Assange karkotetaan, niin huomispäivänä me karkoitamme kaikki ne, jotka julkaisivat arkaluontoista tietoa, Spiegel, Guardian, Le Monde Spiegel, kaikki nämä artikkelit, joita Wikileaks paljasti. Ranskan pitää myöntää Assangeille turvapaikka ja puolustaa avoimuuden värejä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi EFDD-ryhmästä Dartmouth, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Lähdetäänpä yhdestä ehdotuksesta. Ei ole hyvä ajatus, että poliitikot yrittävät puuttua oikeusmenettelyihin. Äh, itse asiassa tämä on erittäin huono ajatus. Äh, politiikan ja äh, oikeuden erottaminen on erittäin tärkeää länsimaiselle demokratialle. Julian Assangein tapauksessa hänet pidätettiin, vietiin tuomioistuimen eteen ja tuomittiin nämä täysin erilliset syytökset hakkeroinnista ja muusta on esitetty Yhdysvalloissa ja sen takia hänestä on esitetty luovutuspyyntö. Tämä kuuleminen tapahtuu englantilaisen tuomarin edessä ja se mitä neuvosto sanoi oli tosiasiassa väärin. Sisäministeri ei päätä. Monet ihmiset, minä mukaan lukien olemme olleet tyytymättömiä joidenkin tuomareiden tuomioihin yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta kukaan ei kyseenalaista englantilaisen oikeuslaitoksen luotettavuutta. Silti Gomez ja muut haluavat, että tähän oikeuskäsittelyyn puututaan poliittisesti. Tämä on minun viimeinen puheeni parlamentissa, mutta on täytyy olla eri mieltä. Se, että siirretään oikeusmenettelyt politiikkaan, niin se ei ole länsimaisten arvojen mukaista, vaan Rova Jolie, kaikkien demokraattisten instituutioiden vastaista. Meidän poliitikkojen pitäisi jättää Julian Assangein oikeuskäsittely rauhaan. No niin, mitkä olivat sitten ne alkuperäiset syytökset? Julian Assangea vastaan. Äh, äh, ne syytökset tulivat eivät ruotsalaiselta tuomarilta, vaan ruotsalaiselta syyttäjältä. Äh, eurooppalaisella pidätysmääräyksellä ei ole mitään oikeaa puolustuskeinoa karkotusta vastaan. Tämä on hyvin huolestuttavaa. Kuulemme täällä hyvin paljon ihmisoikeuksista, mutta SND, ALDE-ryhmä, brittiliberaalit, kaikki ne, jotka tukevat uutta eurooppalaista supervaltiota. He tukevat myös kovasti tätä eurooppalaista pidätysmääräystä. Heidän sitoutumisensa kansalaisvapauksiin on hyvin virheellistä, kuten se varmaan oli myös Rassansin tapauksessa. Teidän sitoumuksenne kansalaisvapauksiin ja oikeusprosessiin pysähtyy kaleihin kaikki integraation nimissä, jospa vain nämä ihmiset ajattelisivat uudelleen ja pyytäisin, että tekisitte niin. Kiitos. Kiitos. Sitten Kulugu Kuestokasa. No, kuuntelin tätä. Olen kuullut kahta Pontus Pilatusta tänään. Me tuemme väärinkäytösten paljastajia, mutta neuvosto ja komissio ovat tässä eri kannoilla. Mutta Euroopan parlamentissa meillä voi olla poliittisia mielipiteitä asioista. Katsotaan, mitä tapahtuu. Eurooppalainen toimittaja esimerkiksi kirjoittaa jotain tai paljastaa Iranista jotain. Jos Assange luovutetaan, niin tämä on sitten ennakkotapaus. Iran pystyy vaatimaan